kannan, joka ei ole, Romania ei ole allekirjoittanut yhteistä päätöslauselmaa, vaan jättää erillisen päätöslauselman. Aivan ensiksi haluaisin sanoa, että olemme täysin yhtä mieltä tästä yhteisestä päätöslauselmasta, mitä tulee Natalia Esmirineva, Zarema Zadulajevaihin ja Alik Habrailoviin. Olemme olleet järkyttyneitä näistä uusista murhista, jotka todellakin ovat vain murhia muiden ihmisoikeuspuolustajien murhien joukossa Tsetseniassa pyysimme omassa päätöslauselmassamme täsmälleen samaa asiaa, mitä yhteisessä päätöslauselmaehdotuksessakin. Me tuomitsemme nämä iskut, me vaadimme tutkimuksia, me olemme huolissamme äh, ihmisoikeustilanteen heikkenemisestä Venäjällä. Se, missä olemme eri, olemme eri mieltä, koskee Pohjois-Kaukasukseen viittauksia yleensä ja ihmisoikeuksien puolustajia yleisesti. Uskon, että tähän on muita yhteyksiä ja, ja viittaa muun muassa päätöslauselman, joka annetaan ennen EU-Venäjä-huippukokousta. Haluaisimme, että ihmisoikeuspuolustajien agenda ja heidän puolustamisensa olisi osa tätä päätöslauselmaa ja kaikkia niitä neuvotteluja, joita käymme Venäjän kanssa. Haluaisinkin todeta, että tässä on ainoastaan ajoitusongelma ja Tämä on poliittinen kysymys, joka on käsiteltävä poliittisesti eikä vain täällä kiireellisissä asioissa. Tästä syystä halusimme tehdä tämän eron, mutta tietenkin ongelman sisällöstä olemme täysin yhtä mieltä muiden ryhmien kanssa. Renata Weber Kiitoksia. Seuraavaksi Renata Weber, kaksi minuuttia. Thank you, President Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat, haluaisin esitellä teille muutaman tosi seikan. Tänä päiv- vuonna ylipäätänsä jo tammikuussa Stanislav Markello, joka edusti Anna ja ammuttiin keskellä päivää Moskovassa. Samaan äh, yhteydessä Anastasia Barbuva, journalisti, joka yritti suojella häntä, ammuttiin myöskin. Heinäkuussa Natalia Estemirova, eh, venäläinen ihmisoikeusaktivisti, löydettiin kuolleena Ingusiasta sen jälkeen, kun hänet oli kidnappattu Tsetseniassa. Eh, alle kuukausi myöhemmin toinen eh, kansalaisoikeusaktivisti Tsarema Sabuljeva ja hänen puolisonsa Alik Jabarova murhattiin kuusi hyvin tunnettua journalistia ja ihmisoikeusaktivistia alle kahdeksassa kuukaudessa. Tällaiset kidnappaukset ja murhat ovat vain jäävuoren huippu, kun katsotaan ihmisoikeustilanteen heikkenemistä Venäjällä, jossa riippumattomat äänet, kuten journalistit, lakimiehet ja ihmisoikeusaktivistit, joutuvat uhkikailun alaiseksi. Ihmisoikeustilannetta Venäjällä erityisesti kaukasuksella ei voida jättää enää huomiota. Emme voi olla naivia ja ajatella, että maailmanvalta Venäjä, jolla on yksi parhaimmista tiedustelupalveluista, ei pysty löytämään rikollisia ja viemään niitä tuomioistuimen eteen. Ihmisoikeusaktivistien te vastaan hyökkäävien syyttämättömyys tulee jatkumaan. Venäjän on taattava ihmisoikeuksien puolustajien vapaus ja liikkumisen vapaus YK yleissopimusten mukaisesti. Kiitoksia sitten Bernd Herra puhemies, aiempi ikäpuhemiehemme Otto von Habsburg kohtasi kerran kysymyksen, pahoitteleeko sitä, että hänestä ei tullutkaan keisari, vaan pelkkä Euroopan parlamentin jäsen. Hän sanoi, että ei, jos olisin kaisari, keisari joutuisin kutsumaan Aasia korkea-arvoisuudeksenne ja nyt voin kutsua Aasia aasiksi. Tämän jutun minä muistan aina, kun on kyse ihmisoikeuksista. Me emme ole mikään diplomaattinen elin, me olemme poliittinen parlamentaarinen elin ja me voimme sanoa totuuden ääneen. On olemassa sananlasku, joka sanoo, että kala alkaa löyhkätä päästään alkaen. Kiitän kollega Weberiä siitä, että hän otti asian näin selväsanaisesti esille. Nämä tapaukset ja murhat kaukasuksella, jonkinlaiset tapahtumat, eivät suinkaan ole mitään jonkin pimeiden voimien aikaansaannosta, vaan herra Putinin tultua valtaan ne liittyvät selvästi Tsetseeniaan. On kyse noista mysteeritavalla Moskovassa räjäytetyistä taloista. Tämä on piirtänyt jo vuosien ajan verijälkeä, joka on yhä uudelleen johtanut Tsetseenian kohdistunut viattomiin ihmisiin, siviiliväestön, ennen kaikkea ihmisoikeusaktivisteihin, joista monia mainittiin ja monet heistä tunsimme henkilökohtaisesti. He eivät toimineet pelkästään Tsetseenian ihmisoikeuksien puolesta, vaan demokraattisen Venäjän puolesta ja Tsetseenien ja venäläisten eh, välisen kanssakäymisen puolesta, Kaukasuksen rauhan puolesta. Nämä ihmiset on murhattu yksi toisensa jälkeen ja siksi hyvä kollega De Kaiser oli tarpeen tehdä tästä kiireellinen asia. Me olemme aivan naurettavia, jos nainen, joka sai täällä talossa palkintoja, joka joka kävi meillä vierailulla ihmisoikeusaktivisminsa vuoksi, murhataan silmiemme edessä ja me lykkäämme asian johonkin myöhempään keskusteluun. Venäjällä seurataan ihan tarkkaan, kykenemmekö me reagoimaan välittömästi. Ja meidän on reagoitava välittömästi sanottava, että murhat on saatava loppumaan, ihmisoikeusrikkomukset loppumaan, rauha Tsetseenialle ja Venäjälle, ennen kaikkea loppu järjestelmällisille ihmisoikeusrikkomuksille ajatuksille, joilla on niin näennäinen mysteerinen tausta. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoro edustaja Porevalle yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Jälleen kerran Euroopan parlamentissa puhutaan Venäjän ihmisoikeusrikkomuksista. Tämä tulee aina vain uudelleen esiin. Usein puhumme kidutuksesta, ihmisoikeusrikkomuksista. Toimittajien työ on vaarassa heihin kohdistuu uhkauksia ja he, he, heitä murhataan. Tästä on tullut päivän asia, asia Venäjällä. Viranomaiset eivät saa aikaan konkreettisia tuloksia tutkimuksissaan. Tämä on hyvä osoitus siitä, kuinka tehoton järjestelmä on. Ihmisoikeuksien puolustamisen pitäisi olla aivan vain asemassa suhteissamme Venäjän kanssa. Meidän on vaadittava, että Venäjä järjestää kunnollisia tutkimuksia ja tuomitsee syylliset. Kiitoksia. Köszönöm. Következő hozzászóló Cornelia er- Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Cornelia Ernst, kaksi minuuttia. No, niin, hyvät naiset ja herrat, sallin, että, että parlamentin tulokkaana aluksi totean, että ihmisoikeus kysymykset ovat myös omalle puolueelleni Saksan vasemmistolle erittäin suuressa asemassa ja kyse on siitä, että kaikki ihmisoikeusrikkomukset tuomitaan riippumatta siitä, missä ne tapahtuvat, missä ne on tehty ja kuka ne on tehnyt. Tällä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että puututaan kansallisiin asioihin. Olen todella levoton ollut jo vuosia järkyttynyt siitä, että ihmisoikeusaktivisteja on tapettu jatkuvasti, kun he ovat pyrkineet käsittelemään Tsetseeniä tilannetta. Natalia Estemirova, Stanislav Markelov, Sadulaajeva. Nämä ovat kaikki esimerkkejä ja kaikkien näiden pitäisi järkyttää meitä. Siksi onkin tärkeää, että me tässä käsittelemme asiaa. Haluan myös todeta, että olen varsin levoton, koska näitä murhia ei saada selvitettyä, kuten Anna Politkovskajan. Jos nyt jälleen on määrä avata tuo murhan oikeuskäsittely, toivon todella, että syylliset löydetään ja he saavat tuomion. Muutoin uhkaavat uudet tapot. Tämä on oikeastaan vapaa kirje vastaavanlaisen. Me haluamme välittömästi väistämättä, että nämä murhat selvitetään äh, armotta. Venäjä ei saa enää odottaa, vaan sen on käytävä taistelun ihmisoikeuksien suojaamiseksi. Eihän ole mahdollista, että ihmisoikeuksien suojelu johtaakin oikeastaan omaan kuolemantuomioon. Toivon myös, että tulevassa EU-Venäjä-huippukokouksessa käsitellään näitä kysymyksiä, eikä jossakin loppupäässä, vaan todella niille kuuluvalla paikalla. Itse henkilökohtaisesti odotan rehellistä suhtautumista ihmisoikeuskysymyksiin myös täältä, toivoisin, että emme käsittelisi tällaisia asioita torstaina iltapäivällä. Meidän pitäisi ottaa nämä huomioon myös silloin, kun on kyse taloudesta ja kaupasta. Usein nämä kysymykset jäävät alisteisiksi. Sen me haluamme muuttaa. Sen minä halusin nyt sanoa. Kiitoksia seuraavaksi poliittisten ryhmien edustajat. Edustaja Katsmarek, ensin yksi minuutti. W kraju Hyvät naiset ja herrat, maassa, jossa on hyvin paljon rikollisuutta, ihmiset sanovat, että ihmisoikeusaktivistit kuolevat sattumalta, koska tällaisissa maissa on hyvin paljon järjestäytymättömän rikollisuuden uhreja. Tänä päivänä 17. syyskuuta minun on muistettava teitä Venäjän hyökkäyksestä Puolaan. Silloin Neuvostoliitto tappoi yli 21 000 puolalaista. Miksi sanon tämän? Koska tänä päivänä Venäjällä tätä kutsutaan järjestäytymättömäksi rikokseksi, samoin kuin he puhuvat ihmisoikeusaktivistien murhista. Ja murhien määrä Venäjässä, Venäjällä ja se, että se tulkitaan tällaiseksi rikollistoiminnaksi, ei ole perusteltua. Tämän ilmiön luonne osoittaa ennemminkin, että poliittisessa ja sosiaalisessa ilmapiirissä Venäjällä on jotain sellaista, joka mahdollistaa tällaisten murhien tekemisen. Ja to, uskon, että meidän päätöslauselma on tasapainoinen ja auttaa venäläisiä ratkaisemaan tämän ongelman. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Paletskis. Puolitoista Kiitoksia puhemies. Sosialistien ja demokraattien ryhmä on myös huolissaan siitä, mitä Venäjällä oikein tapahtuu. Natalia Estemirva, Anna Politkovska ja Andrei Gulakov, kaikki on murhattu. Meidän ei tule unohtaa tätä. Meidän on muistettava, miksi juuri heidät. Meidän on tuomittava ne, jotka sen tekivät. Ja miksi meillä on tällainen äh, ilmapiiri, joissakin Venäjän osissa, ettei näitä rikoksia edes tutkita. Venäjän presidentti Medvedev on luvannut löytävänsä ne, jotka näistä murhista ovat vastuussa. Hänen sanansa ovat siis olleet vähän voimakkaammat kuin edellisen presidentin, mutta sanoiksi ne ovat silti toistaiseksi jääneet. Aika osoittaa, täyttääkö hän lupauksensa, pysyykö hän sanoissaan ja noudattaako sitoumuksiaan. Meidän on myös arvioitava Venäjän toimia Pohjois-Kaukasuksella. Me eh, sosialistit ja demokraatit olemme päättäneet laatia oman asiakirjamme. Me uskomme, että Venäjän ihmisoikeustilanne saattaisi parantua, jos konsultaatio EUn ja Venäjän välillä ihmisoikeuskysymyksissä tehostuu. Euroopan parlamentin tulisi myös olla mukana näissä keskusteluissa ja neuvotteluissa. Meidän tulisi saada mukaan myös kansalaisjärjestöt ja Venäjän kansalaisjärjestöt. Uskon, että tämä kysymys on tärkeä. Meidän on toimittava tässä tehokkaammin. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Andri Kiene, yksi minuutti. Puhemies, tämä keskustelu ja Euroopan parlamentin päätöslauselma ihmisoikeusaktivistien murhista Venäjällä on erittäin tärkeä, erityisesti nyt, kun kuulemme yhä uudelleen ja uudelleen ihmisoikeusaktivistien murhasta, kuten Estemirova, Sadulajeva ja monet muut. Euroopan unionin ei pitäisi jättää huomiota tällaista brutaalia käyttäytymistä ja ihmisoikeus ihmisoikeuksien puolustajien murhia, joten joka kerta kun keskustelemme Venäjän kanssa, meidän pitäisi muistuttaa heitä, että tutkimukset kestävät liian kauan ja syylliset eivät päädy tuomioistuimen eteen lopuksi. Tästä on tulossa sääntö ja se ei ole hyväksyttävää, erityisesti kun äh, ajatellaan Tsetseeniä, jossa rikollisuus kukoistaa. Meidän tulisi aina puolustaa perusperiaatteitamme, ihmisarvoa ja elämää mitkään muut arvot eivät voi nousta näiden yläpuolelle. Herra Medvedevin pitäisi olla henkilökohtaisesti vastuussa siitä, että tutkimuksia tehdään ja että syylliset joutuvat tuomioistuimen eteen. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Kelam. Yksi minuutti. The human rights situation. Ihmisoikeustilanne Venäjällä on muuttunut huonommaksi. Kun pyydetään Venäjän viranomaisia tekemään kaikkensa, minkä he voivat ihmisoikeusaktivistien suojelemiseksi. Tiedämme olevan oleellista, että tarvitaan tahto kaiken tekemiseen. Näin voidaan tehdä. Kun taas Kreml vaikuttaa voima- ja valtarakenteiden ja tuomioistuimien kautta, koska Venäjän tuomioistuinlaitos ei onnistu suojelemaan ihmisoikeusaktivisteja, joudutaan epäilemään äh, vallan osallisuutta näissä rikoksissa. Nyt pitäisikin kohdistaa viesti EUn hallituksiin ja komission niin kauan kuin Kreml otaksuu, että ihmisoikeusaktivistien kohtaloon liittyvä huoli ei millään lailla vaikuta taloudellisiin suhteisiin. Niin kauan Putin ja Medvedev voivat päätellä, että EU ei ole kyennyt oppimaan Anna Politkovskajan ja muiden murhista. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Sonik, yksi minuutti. Symbolicznym dniu mówimy dzisiaj o deptaniu praw człowieka w Rosji. Dokładnie 70... on symbolinen päivä. Puhutaan ihmisoikeusrikkomuksista 70 vuotta sitten, 17. syyskuuta. Punainen armeija Hitlerin sopimuksen äh, jälkeen valloitti puolet Puolan Puolalaiset olivat äh, Saksa vastaan sodassa. Venäläiset tapoivat tuhansia puolalaisia. Kyseessä on massamurha Katingissa 17.9. jää meille aina Stalinin hirmutöiden kauhupäiväksi. Nyt meillä on edessämme taas kauheita uutisia ja viranomaiset edelleenkin kätkevät asiakirjoja koskien tätä tilannetta kansan kypsyys mitataan sillä, kuinka hyvin se kykenee tutkimaan menneisyyttään ja ottamaan sitä oppia. Saksa on tästä malliesimerkki, mutta nyky-Venäjän pitäisi kuulua niihin demokraattisiin kansoihin, jotka tähän pystyvät myös, mutta Venäjän on päästävä eroon tästä raskaasta stalinistilaisesta taakasta. Venäläisten on Venäjän on lakattava taistelu omia kansalaisiaan vastaan ja ihmisoikeuspuolustajia vastaan. Haluaisin tervehtiä niiden muistoja, jotka ovat kaatuneet. Ajattelemme teitä aina. Mr. Tavares. Kiitoksia sitten edustaja Tavares. O de Estimorova foi seguido nesta casa com muito... Puhemies, Natalia Estemirovan murha liikutti meitä kaikkia kovasti, koska me tiesimme, että hänet kidnappattiin ja vasta muutama tunti sen jälkeen, tai jo muutama tunti sen jälkeen kuulimme, että hän oli kuollut. Tämä on varmasti liikuttava uutinen kelle tahansa, missä tahansa maailmassa. Ja minä uskon vakaasti, että vasemmiston on puolustettava ihmisoikeusaktivisteja kaikkialla maailmassa, missä tahansa maassa heidän kimppuunsa hyökätäänkin. Tällaisten ihmisoikeusaktivistien eh, murhien vaikutus on hyvin huolestuttava. Tämä on selkeä pelottelua, hyvin traumaattista kaikille, jotka ihmisoikeuksia Venäjällä pyrkivät ajamaan. Tämä on ensimmäinen aalto, joka vie pohjaa pois koko ihmisoikeustilanteelta. Näiden murhien vaikutus on siis huolestuttava, ellei puututa asiaan nopeasti, suoriteta tehokasta tutkintaa jos ei voida varmistaa ihmisoikeusaktivistien turvallisuutta, tilanne voi kehittyä erittäin huonoksi. Siksi ehdottomasti äänestän tämän päätöslauselman puolesta ja noudatan näitä vetomuksia Venäjän viranomaisille on suojeltava ihmisoikeusaktivistien oikeuksia. Minä olen Portugalista, Euroopan toiselta laidalta, mutta ensi viikolla matkustan Venäjälle ja uskon, että suhteet Euroopan ja Venäjän välillä ovat merkittävät. Eurooppa on Venäjälle myös paljon velkaa. Ensimmäinen asia, jonka me Venäjälle olemme velkaa, on avoimuus ja selkeys ihmisoikeuksien puolustamisessa ja meidän eurooppalaisten ja venäläisten kansalaistemme vapauden puolustamisessa. Ai.

Бях провокиран от изказването на господин Поселт. Искам да подчертая, че... Kiitoksia puhemies. Komission jäsen Halusin vastata edustaja Posseltille. On totta, että äh, Dekasarin kommentit ihmisoikeuksien puolustamiseksi äh, ovat sellaisia, joita ei tule kyseenalaistaa. Hän on henkilö, joka on aina erittäin äh, hyvin kantanut vastuun vastuunsa. En usko, että voimme tätä kyseenalaistaa sosialistit ja demokraatit ihmisoikeusasioissa ovat aina olleet aktiivisia. Olemme aina tehneet niitä myös silloin, kun teidän ryhmämme herra Posselt yritti sulkia silmät Guantanamon tai Irakin rikoksilta. Mitä tulee Venäjän niin ihmisoikeustilanteeseen, se on erittäin vakava ongelma ja meidän päätöslauselmamme on tiukka. Olemme kuitenkin sitä mieltä, että parlamentin tulee käsitellä näitä asioita erikseen, eikä tule laatia mitään luetteloa Venäjälle mistään pyynnöistä, mikäli mihinkään tuloksiin ei voida päästä. Ensi viikolla eh, sosialistien ja demokraattien valtuuskunta matkustaa Moskovaan ja esitämme tuolla tämän kysymyksen konkreettisesti. Meidän ei tule hyödyntää tilaisuutta on niin kuin tänään tämän tapaista tilannetta sen eteen, että laitettaisiin mitään luetteloita, vaan meidän on keskityttävä ongelmiin. Köszönöm szépen. Vážený pán predseda, vážení kolegovia a kolegovia, kolegyne, dovolte mi vyjadriť smutok a hlboké znepokojenie. Kiitoksia puhemies. Aivan aluksi sallinette, että ilmaisen huolestuneisuuteni näistä tapahtumista, joita kesäkuussa Venäjän federaatiossa on nähty. Olen järkyttynyt näistä venäläisten ihmisoikeusaktivistien murhista. Viittaan Estemirovaan ja Gulakin, jotka, jotka toimivat ihmisoikeuksien puolesta. He toimivat oikeudenmukaisuuden puolesta. Meidän on tehtävä kaikkemme, jotta vastuulliset löydetään. Ja kansainvälisten sopimusten rikkomus on selvästi tapahtunut myös Venäjän ja Georgian välisen yhteenoton aikana. On aika saada Venäjältä selkeä kannanotto, että se ei siedä näitä ihmisoikeusrikkomuksia. Kiitoksia. Seuraavaksi Tanok minuutti. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puhemies. Rikosten syyttämättömyys on kehittymässä Venäjällä liittyen ihmisoikeusaktivistien journalistit, jotka haastavat julkisen mielipiteen, heitä uhkaillaan, etniset vähemmistöt kärsivät väkivallasta, erilaiset kampanjat marginalisoidaan tai hiljennetään. On vaikea nähdä mistä ihmisoikeusaktivistien uhka Venäjällä oikeastaan tulee, mutta tällaiset hyökkäykset jäävät syyttämättä ja viranomaiset eivät niistä välitä. Venäjä on tottunut EUn ö, valituksiin. Tämä näkyy myös Venäjän mm, Georgian miehittämisessä viime kesänä. Tietenkin on myös hyvä, että EUlla on hyvät suhteet Venäjään, mutta tällaiset kysymykset eivät saa poistaa sitä, että meidän täytyy puolustaa perusoikeuksia ja eurooppalaisia yhteisiä arvojamme. Myöskin Venäjän Nämä ovat arvoja, joita venäläisten pitäisi pystyä jakamaan meidän kanssamme rauhanomaisesti. Murvai Krista Kiitoksia ja nyt Kristof Murvai yksi minuutti. Suuret kiitokset. Neljännes vuosisadan ajan olen jo ajanut ihmisoikeuksia juristina ja siksi minun on todettava, että puhun tästä suurella intohimolla, tunnen paljon kollegojen puolesta niiden, joilla on tämä tehtävä, arvokas tehtävä, ja jotka menettivät henkensä, uhrasivat henkensä. Haluan todella ilmaista empatiaani, osanottoni myös heidän läheisiään kohtaan. Mikä on korrekti menettelytapa näissä olosuhteissa? Minusta meidän on vaadittava tutkimusta, selvitystä ja valtion viranomaisten on se tehtävä ilman mitään viipeitä. Toivon todella, että Euroopan parlamentilla on mahdollisuus tällaista vaatia, mutta pelkäänpä, että niin ei välttämättä ole. Miksi? Periaatteessa siksi, että me voimme esittää oikeastaan vaatimuksia vain ulkoisia valtioita kohtaan, mutta jos jotakin tapahtuu omissa maissamme, vaikkapa omassa maassani Unkarissa, siellä on vakavia ihmisoikeusrikkomuksia. Paul Schmidt, varapuhemies, tietää, mitä siellä on tapahtunut tapahtunut. On kyse mielenosoituksista, joita tuhannet ihmiset ovat järjestäneet vuoden 1956 kansannousun muistoksi, mitä näihin tapahtumiin liittyen on nähty tapahtuvan. Nämä ovat sellaisia seikkoja, joita parlamentti ei ole vielä tutkinut. Niin kauan kuin tilanne on tämä, niin kauan kuin parlamentti voi jatkaa näin, meillä on tuolla alivaliokunnassamme varapuheenjohtajana henkilö, joka oli hallituksessa ja vastuussa näiden tapahtumien aikana. Niin kauan kuin asialle ei tehdä jotakin, meillä ei ole oikeutta puhua ulospäin ja vaatia kunnon selvitystä. Pyydän siis, että Unkarinkin ihmisoikeusrikkomukset tutkitaan kunnolla. Kiitoksia. Me olemme nyt omistaneet vähän enemmän aikaa tälle aiheelle kuin alun perin piti mutta tämä on todella erittäin tärkeä aihe. Eli puhemiehenä minä annan nyt vielä Bredalle myöskin puheenvuoron. Mulțumesc mult, domnule președinte. Vreau uh, să spun în primul rând că... Kiitoksia. Ensinnäkin halusin sanoa, että olen pettynyt siihen, että kun puhuttiin maitokriisistä, saalissa oli paljon väkeä ja nyt kun puhutaan ihmisoikeuksista, täällä ei ole edes 40 henkeä läsnä. Se on sääli. En nyt sano, etteikö maito olisi tärkeä ongelma, mutta ihmisoikeudet no, ne ovat kuitenkin aivan eri asia poliittisesti. Myöskin halusin sanoa, että kuten tiedätte, tänä vuonna monet Keski-Euroopan ja Itä-Euroopan maat viettävät nyt 20 vuotta kommunismin jälkeistä aikaa. Ja tämä osoittaa, kuinka välinpitämättömiä ollaan näiden ihmisoikeusaktivisteihin kohdistuviin rikoksiin. Mielestäni meidän tulisi kaikkien todeta, että totalitarismi ei ole hyväksyttävissä. Kiitoksia. Puheenvuorot loppuvat tähän ja nyt annan puheenvuoron komission jäsenelle Kunevalle. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puhemies. Tämän päivän tilanne ihmisoikeus puolustajien tilanteesta Venäjällä on ajankohtainen. Viimeaikaiset ihmisoikeuksien puolustajien hyökkäykset ovat tuoneet esiin sen vaaran, jossa nämä henkilöt ovat. Monet ovat maksaneet lopullisen maksun siitä, että ovat puolustaneet ihmisoikeuksia. Me kunnioitamme kaikkia niitä, jotka ovat menettäneet elämänsä, myös niitä, jotka jatkavat työntekoaan tällaisessa olosuhteessa. Ihmisoikeus, ihmisoikeuksien puolustajiin kohdistuva väkivalta on tapahtunut yhä suuremman epävakaisuuden taustaa vasten meidän Euroopan unionissa täytyy pitää huoli siitä, että kumppanimme kunnioittavat ihmisoikeuksia. Se, että viattomat ihmiset ja myös hallitusten viranomaiset ovat menettäneet henkiään. Ihmisoikeuksien puolustajien väkivalta, vastaan, vastainen väkivalta ei rajoitu ainoastaan kaukaasiaan. Myös riippumattomat journalistit, kansalaisjärjestöjen jäsenet ja muut kautta Venäjän ovat joutuneet kohtaamaan väkivallan uhkaa. Euroopan unionin täytyy puhua tätä vastaan. Sen pitää pitää huoli siitä, että Venäjä pitää huolen, kunnioittaa niitä sitoumuksia, joihin se on sitoutunut muun muassa Euroopan neuvoston, OECDn ja YK puitteissa. Ei voida hyväksyä sitä, että tällaisia väkivallan tekoja ei tutkita. Ne täytyy tutkia ja tekijät täytyy saattaa oikeuden eteen ja rangaista. Näiden, nämä tapot, murhat täytyy tutkia. Vain sillä tavalla voidaan poistaa rankaisemattomuuden ilmapiiri. Puhemies on puhunut oikeudellista nihilismiä vastaan joka vallitsee Venäjällä. Me haluamme tukea Venäjää, kun se uudistaa oikeusjärjestelmänsä. Euroopan unioni korostaa ja arvostaa niitä mahdollisuuksia, joita meillä on, kun voimme käydä keskustelua myös Venäjän ihmisoikeustahojen kanssa. Me olemme tyytyväisiä siitä uudesta avoimuuden ilmapiiristä, jota olemme voineet todeta. Seuraavassa EUn Venäjän huippukokouksessa meillä on jälleen kerran mahdollisuus jatkaa näitä keskusteluita. Tähän täytyy lisätä myös asiantuntijoiden välinen yhteistyö ja keskustelu. Meidän täytyy jatkaa EUn ja Venäjän välistä ihmisoikeusdialogia. Se antaa meille mahdollisuuden viedä ihmisoikeusasioita eteenpäin. Ihmisoikeuksien puolustajien turvallisuuden täytyy olla meidän tärkein huolenaiheemme. Me kehotamme Venäjän viranomaisia tekemään kaikkensa, jotta he voisivat varmistaa sen, että ne, jotka tekevät työtä paljastaakseen ihmisoikeusrikkomuksia, voivat tehdä niin ilman, että heidän tarvitsee pelätä väkivaltaa tai pelottelua. Kiitoksia komission jäsen. Esityslistan mukaan keskustelemme viidestä päätöslausmaesityksestä liittyen Kazakstaniin ja erityisesti Jevgeni Shoftisin tapaukseen. Aluksi annan puheenvuoron tekijöille Ensin Heidi Hautalan kaksi minuuttia. Haluan tätä äskeistä keskustelua vielä kommentoida siten, että olen ihmisoikeus